Colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, kello on tasan kymmenen. Varmasti meidän tulisi aloittaa, vaikka meitä ei ihan valtavasti täällä vielä ole. Patricia Toja is with us. Esittelijä Patricia Toija on täällä kanssamme, joten voimme lähteä äänestämään. Aiheena 700 megahertsin taajuusalueen käyttö unionissa. Taajuuksista siis on kyse. Ensin testi äänestys niin kuin yleensä. Äänestys alkaa. Are you partially uh, satisfied with the result? Oletteko osittain tyytyväisiä Yhdysvaltain valitulokseen on kysymys. Pyydän äänestämään. Uh, please, please, I close the door. Äänestys päättyy. Osittain tyytyväisiä 21 prosenttia, 12 kollegaa, en tiedä ovatko täysin tyytyväisiä vai eivätkö ollenkaan. Hyvin vaikea selvittää, mutta en äänestytä nyt uudestaan. 21 osittain tyytyväistä. Go to our uh, votes. Nyt lähdetään äänestämään kompromissi 1 ja kompromissi 1a. Viite puolesta. Vastaan tyhjää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 hyväksytty. Kompromissi 9 kappale 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 2a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty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 hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 134 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistetaan nyt välillä. 134. 134. Äänestys päättyy. Ai yksi EPP ääni liikaa. Yksi EPPn ääni liikaa. Nyt sylen äänestyksen tulos on selkeästi hylätty. Ja sitten loppuäänestys. Hyväksytystä tarkistuksesta nimenhuutoäänestys alkaa. Yksi EPP ääni liikaa, anteeksi. Nyt se on kunnossa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntö, päätöslausema, nimenhuuto, äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Ja sitten äänestämme toimielinten välisistä neuvotteluista nimenhuuta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hienoa. Hyväksytty myös. Edustaja Toija, esittelijä. Teillä on puheenvuoro. Solu minuuto. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin aivan vilpittömästi kiittää kaikkia kollegoita, jotka tekevät työtä tämän tasapainoisen ratkaisun puolesta. Tämä on kaikkein hienoin tulos. Kiitän varjoesittelijöitä, Ökmarkia ja muita valiokunnan jäseniä, jotka ovat tehneet työtä tämän, tähän tulokseen. Pääsemiseksi haluaisin kiittää myös henkilökuntaa ja kaikkia varjoesittelijöitä. Kiitoksia. Thank you, madam. Kiitokset teille. Kiitos kaikille esittelijälle, varjoesittelijöille ja kaikille kollegoille. Kiitos. Siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Esityslistan kohta numero 13. Esityslistan kohta numero 13. Tilintarkastustuomioistuin. Keskustelu tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Alex Brinningmeierin kanssa. Hän on tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Mukava nähdä teitä. Istutukaa vain, olkaa hyvä. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2015. Hyvät kollegat, hyvät ystävät, pyydän hiljaisuutta. Pyytäisin teitä lopettamaan nyt täällä salissa keskustelut tai jos ette pysty lopettamaan keskusteluita, teidän on lähdettävä täältä. Joko lopetatte keskustelut, tai sitten pahoittelen, että joudun sanomaan, että muuten voitte poistua. Tässä olivat vaihtoehdot. Aloitetaan. Eh, dear colleagues. Hyvät kollegat. Felix Benningmeier on vastuussa kilpailukyky- ja kasvukysymyksistä tilintarkastustoimistoimissa. Ennen kuin hän liittyi tilintarkastustuomioistuimen työntekijöiden joukkoon, hän oli oikeusasiamies Alankomaissa ja hän on toiminut myös tuomarina eri tuomioistuimessa Alankomaissa, myös hallinto- asiain korkeimman tuomioistuimen varapuheenjohtajana. Hänellä on ollut pitkä akateeminen ura Tilburin yliopistossa ja hän on myös kunniaprofessori Utrechtin yliopistossa. Meille itri jäsenille on hyvin tärkeää saada kuulla tilintarkastustuomioistuimen kanta kasvu- ja kilpailukykyasioihin ja horisontti 2020. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja tästä ystävällisestä alustuksesta ja mahdollisuudesta esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen löydöksistä koskien lukua 5 vuosikertomuksessa ja talousarviossa. Puhun hyvin lyhyesti aluksi ja haluaisin korostaa yhtä tärkeää asiaa, joka on innovointi tarkastuksissa. Alustukseni aikana tein selväksi, miksi innovointi tilintarkastuksessa on hyvin tärkeä erityisesti Horisontti 2020 äh, aiheeseen. Kuten tiedätte, innovaatio on osa Horisontti 2020 ohjelmaa. Aloitan tärkeimmistä asioista. Mitä olemme nähneet? Miksi edunsaajat eivät noudata sääntöjä? Ja miten innovaatiota voitaisiin hyödyntää? Toinen asia koskee sitä, miksi edunsaajat eivät todella noudata sääntöjä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja pureudun siihen pian. Mitä siis havaitsimme tuloksellisuuspuitteet Horisontti 2020 merkitsevät todellista parannusta verrattuna puiteohjelman eh, numero 7. Kertomuksemme kattaa hyvin pitkälti puiteohjelman 7. Nyt siis katsomme taaksepäin ensi vuonna ja sen jälkeen meillä on enemmän tietoa Horisontti 2020 ohjelmasta, mutta nyt aloitamme todella eh, katsomalla taaksepäin seitsemänteen eh, puiteohjelmaan ja investointeihin tutkimuksessa ja kehityksessä. Voimme havaita, että kun katsotaan sääntöjen no-, noudattamatta jättämistä, verotasa on 4,4 no, prosenttia. 2014 se oli 5,8 prosenttia ja vuonna 2013 se oli 4 prosenttia voitaisinkin kysyä, onko tämä parannusta vai ei. Minulla on vähän eh, epävarma olo, kun ajattelen vastausta, koska ensinnäkin voidaan sanoa hienoa, hurraa, komission avulla olemme voineet vähentää virhetasoa 5,6-4,4, mutta toisaalta tämä muutos ei ole merkittävä, joten ensi vuonna voi olla, että virheitä. on 6 prosenttia. Jos sitten kysytte minulta, onko tämä nyt todellinen ongelma komission ja sen muoida sille, niin vastaukseni olisi ei, koska nämä luvut metodologiamme mukaan eivät ole merkittäviä. Ja tästä pääsemmekin kysymykseen, kuinka voimme innovoivat, innovoida tilintarkastustuomioistuimen työtä ja komission tarkastusten työtä niin, että saataisiin täsmällisempää tietoa siitä, mitä tapahtuu esitin tämän kysymyksen tarkastajillemme ja kysyin, mitä tällä alalla tapahtuu, kun kyseessä on tämä Euroopan toiminnan, toimintapolitiikan ala. Ja meillä on kymmenen tointa, luvussa kymmenen, jotka edistävät 77 prosenttia kaikista virheistä. 4,4 prosentista 3,8 prosenttia näin ollen johtuu vain kymmenestä tapauksesta. Voisin luetteloida nämä tapaukset. Siellä on kaksi tapausta, joissa vähän vainoamme, että jotakin on todella pielessä. Olemme ottaneet yhteyttä Olafiin näiden asioiden osalta, mutta suurimmat ongelmat koskevat kustannusilmoituksia ja ongelmia, jotka liittyvät henkilöstökustannuksiin, jotka on otettu mukaan ohjelmiin. Hyvin usein esiintyvä virhe on se, että vuokrataan konsultointia tiettyjen hankkeiden täytäntöönpanoa varten. Ovatko ne sitten talon sisällä tehtyjä konsultointeja vai ulkoistettuja voi olla, että että tässä sitten rikotaan sääntöjä, koska ulkopuo, ulkopuolisia konsultteja ei voida käyttää korkeiden kustannusten takia. Jos sitten esitetään kysymys, miksi täällä on virheitä, voimme tunnustaa neljä, siis 77 prosenttia. Voimme hyvin tarkkaan katsoa, mistä tapauksista nämä virhe, virheet tulivat. Tästä pääsenkin seuraavaan asiaan. Nyt ei oikein nähdä metsää puilta. Me keskitymme vain sääntöihin ja sääntöjen valvontaan. Me keskitymme hyvin täsmälliseen sääntöjen noudattamisen, mutta sitten tulee tämä horisontti 20, 20 avustussopimusten malli, jos puhun äh, tutkijoiden kanssa, ja he sanovat, että niin tämä Meillä on melkein 700 sivuiset avustussopimukset ja ne pitäisi tietää ihan tarkkaan ja muistaa, kun tehdään tutkimusta ja käydään ja toteutetaan monimutkaisia kansainvälisiä tutkimuksia. Ja kuitenkin tämä sopimus on 700-sivuinen. Ongelmahan on. Tämä on osatarkastusjärjestelmä. Jos säännöistä poiketaan, niin sitten, ne, sitten teitä epäillään – huijauksesta. Tästä pääsenkin seuraavaan havaintoon, nimittäin siihen, miksi, miksi edunsaajat eivät noudata sääntöjä. Tästä olen keskustellut komissaari Moidesin kanssa ja myös komissaari Georgievan kanssa ja komission henkilökunnan kanssa sekä Horisontti 2020 ja seitsemän puiteohjelman edunsaajien kanssa. Kysymys, miksi edunsaajat eivät noudata sääntöjä? Tähän on kaksi vastausta. Jotkut eivät halua noudattaa sääntöjä. Tämä on vain pieni osa, mutta tällaisiakin löytyy. He eivät halua noudattaa, mutta suuri osa ei pysty suoriutumaan sillä tavalla, kun halutaan. He tekevät virheitä, mutta heillä ei ole kuitenkaan aikomus tehdä. Ne eivät ole tahallisia virheitä. Tästä päästäänkin siihen, että tarvitaan innovointia. Tar- tarkastuksessa on hyvin tärkeää ottaa käyttöön uusi lähestymistapa. Edunsaajat sanovat, että me olemme ammattilaisia, me emme halua tehdä mitään virheitä, me haluamme myös oikeusvarmuutta – Siinä mielessä, että jos aloitamme ohjelman, siitä tulee kustannuksia ja odotan, että kustannusilmoitukseni komissio voi hyväksyä, jos ongelmia tulee, niin se on todella suuri vaara koko työllemme. On siis tärkeää, että edunsaajat voivat oppia virheistä, että komissio voi oppia virheistä – ja seitsemäs puiteohjelma ja horisontti 2020 prosessi oli tällainen oppimiskierre, mutta ehkä oppimista vielä tarvitaan lisääkin. Yksi tärkeistä asioista koskee sitä, että, että tässä korvausjärjestelmässä on helpompi tehdä virheitä. Tilintarkastus, tuomioistuin näkee vuodesta toiseen, että kun tämä järjestelmä järjestelmä on tällainen, siellä on erilaisia kustannuksia ja muita. Tämä järjestelmä on sellainen, että siinä helposti tulee virheitä. Könttäsumma järjestelmä voisi olla parempi tai tai jonkinlainen muunlainen järjestelmä, mutta, mutta voitaisiinko Horisontti 2020 järjestelmään ottaa tällainen toisenlainen korvausjärjestelmä? Myös oikeusvarmuus on tärkeä, koska meillähän on monimutkainen tarkastusjärjestelmä, se alkaa jo yliopistojen ja yliopistoryhmittymien tasolla. Heillä on omat tarkastuksen, tarkastajansa komissiolla, tarkastajalla, tilintarkastustuomioistuimella on omat tarkastajansa. Kaikki toimivat ensimmäisenä vuonna, toisena ja kolmantena vuonna ja soveltavatko he sääntöjä sitten samalla tavalla tai keskustellaanko tästä Mehän tiedämme, että komissio on paljon edistynyt ottamalla käyttöön tällaisen tukikeskuksen, jolla tuetaan ja autetaan edunsaajia ja selvitetään sääntöjä ja pyritään saamaan aikaan yhdenmukaisia tulkintoja. Tämä on tärkeä aihe. Tästä esimerkki, tämä on esimerkki Ranskasta. Kyseessä on henkilökohtaisten kustannusten täydennysten hyväksyminen. Tämä on kaiken kaikkiaan ihan selkeä järjestelmä, mutta voitte kuvitella, että on paljon riitoja, että pitäisikö järjestelmässä mennä oikealla vasemmalle vai alaspäin. Tässä nähdään kyllä, kuinka, minkälaisia seurauksia monimutkaista säännöstä on. Tästä pääsenkin seuraavan järjestelmään. Se koskee oikeus, varmuutta ja välillisiä ja suoria kustannuksia. Horisontti 2020 ohjelmassa on parannusta siinä mielessä, että edunsaajat voivat ilmoittaa jopa 25 prosenttia välillisiä kustannuksia, tämä on könttäsumma, ja sitten suorat kustannukset perustuvat ilmoitukseen. Olemme havainneet, että järjestelmässä on jännitteitä. Voidaan maksimoida rahoitus niin, että saadaan mahdollisimman paljon suoria kustannuksia ja voidaan, vä- voidaan todella minimoida nämä välilliset kustannukset. Ja tästä päästäänkin sitten hyväksyttäviin, kulutta, hyväksyttäviin kuluihin, sisäisen laskutuksen tai bulkkitavaroihin, myös näitä on, niin tarvitaanko erillisiä laskuja koskien osaa sitä vai ei. Tämä on jälleen jälleen ala, johon tarvitaan tulkintaa, jossa on tehty vääriä tulkintoja ja mahdollisesti tämä on myös ala, josta pulppua virheitä. Tämä, tässä vain pieni esimerkki siitä, mitä voi tapahtua ja tästä pääsenkin alustukseni loppuun. Mitä mahdollisuuksia on, miten voitaisiin järjestelmää parantaa? Kolme hyvin tärkeää asiaa. Varainhoitoasetuksen tarkistus, monivuotisten rahoituskehysten väliarviointi ja Horisontti 2020 ohjelman väliarviointi. Tästä pääsenkin seuraavaan asiaan. Tämä oli haasteeni komissari Moedesille ja myös ähm, komission jäsenen Georgievalle. Sanoin heille, mikä on tilintarkastuksen perusta? Hyvät naiset ja herrat, sen perusta on maalaisjärki. Jos kysytte tarkastajalle, mikä on työsi perusta, se on maalaisjärki. Mm, tarkastajat muuttavat tämän säännöiksi, tämän maalaisjärjen. Ja seuraava askel on se, että sovellamme sääntöjä. Ja äh, sovellamme näitä sääntöjä kovin tiukasti ja se on aika hyvä työ ja hieno työ. Ja voidaan näin tarkkaan valvoa varojen käyttöä ja voidaan olla vastuussa sen käytöstä. Mutta loppu loppujen lopuksi nousee kysymys, se mitä teemme, vastaako se maalaisjärkeä, onko se järkevää toimintaa. Olen tästä, tässä aiheessa haastanutkin komission jäsenet Moedasin ja Georgievan, jos tarkista, tarkastamme tiettyjä toimintapolitiikan aloja, niin onko lopputuloksena maalaisjärjen käyttö, koska tästähän kansalaiset ovat huolissaan, onko tässä mitään järkeä josta seuraa se, että meidän on kiinnitettävä yhä enemmän tähän asian huomiota. Komissiohan on jo ponnistellutkin asian puitteissa niin, että katsotaan enemmän tuloksellisuutta, ei niinkään sääntöjen noudattamista, joka on toki hyvin tärkeä asia, mutta samanaikaisesti on suhtauduttava avoimesti maalaisjärkeen. Minun ystävällinen ehdotukseni siis olisi, että voisitteko ottaa varainhoitoasetukseen mukaan artiklan nolla, jossa sanotaan, että mitä tahansa tässä varainhoitoasetuksessa sanotaan, niin käyttäkää aina maalaisjärkeä. Ja sitten komissio kommentoi, no niin, mutta ei maalaisjärki ole niin yleistä. Ja sitten tulee oikeudellinen kysymys kun, kun toteutetaan maalaisjärkeä, niin mitä kriteereitä käytetään. Ja silloin minulle tulee sellainen vaikutelma, että joku ei oikein ymmärrä, mitä maalaisjärki edes tarkoittaa. Thank you very... Kiitos oikein oikein paljon. että esittelitte ajatuksianne näistä aiheista. Kyse ei ainoastaan teknisistä kysymyksistä, vaan tärkeistä kysymyksistä siitä, miten tuloksia saadaan aikaan eu budjetilla. Haluaisin lisätä muutaman teknisen seikan. Tilintarkastus tuomioistuimen vuosikertomus vuodelta 2015 julkaistiin kuukausi sitten. Se on siis ihan tuore teksti. Ja kun puhutaan täytäntöönpanosta, virheet maksatuksissa ja tehokkuus tukijärjestelmissä on tärkeää, kun ajatellaan tuloksia ja budjetista. Kuten oikein sanoitte, pitää pohtia sitä, onko näissä toimissa järkeä. Se on tärkeä kysymys. Horisontti 2020 ohjelma on tässä tärkeä esimerkki. Toinen samassa luvussa viisi kilpailukyky, kasvu ja työpaikat. Näissä on paljon ITREN toimivaltaa Kopernikus, Verkön Eurooppa ja Horisontti 2020 jälleen. Joten molemmista luvuista keskustelemme oikein mielellämme. Edustaja Eiler EPP-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Kiitos paljon, herra Renningmeier Minä todella haluaisin kiitellä teitä, ei siksi, että näin on tapana EUn yhteistyössä, vaan todellakin olette saaneet uutta aikaan yhteistyössä parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Haluaisin vielä, koska ette maininneet tätä, haluaisin mainita erityiskertomuksen Euroopan teknologiainstituutista. Se on meille tärkeä asia – että voidaan muuttaa jo kauden aikana asioita. Tämä helpotti asioita monien kannalta, myös komission. Mutta ehkä vielä puuttuisin muutamaan seikkaan, erityisesti mitä tulee yhteistyöhön tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin välillä. Tilintarkastustuomioistuin on aikaisemmin ollut vähän sellaisessa tilanteessa, että parlamentti ja komissio katsoivat koko ajan – seinälle, jossa oli jonkinlainen tällainen varjo, varjosti meitä. Ei katsottu siis tilin tarkastustuomioistuinta, vaan katsottiin tätä varjoa, joka aina varjosti meitä. Ja se, miksi haluttiin tiettyjä sääntöjä osallistumiseen, johtui siitä, että meillä oli tiettyjä oletuksia siitä, mitä tilintarkastustuomioistuin toivoi. Todella toivoisin nyt, että kun tehtävät jaetaan selkeästi tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin välillä, niin seuraavaa ohjelmaa varten olisi jo ennalta paljon läheisempää yhteistyötä. Haluaisin mainita muutaman esimerkin. Yksinkertaistaminen Horisontti 2020 ohjelmassa selkeää yksinkertaistamista näin myös komission työhön. Näin voidaan helpommin käyttää varoja. En haluaisi asettaa sellaista ajatusta tässä esille, että tämä on komission taive. Mutta sitten sanotaan, että näin ei ole tuomioistuimen kanssa, tilintarkastustuomioistuimen kanssa mitään kinaa. Eli ei kai ajatus voi olla työssä se, että ajatellaan, että näin ei synny mitään kränää tilintarkastustuomioistuimen budjetin valvontavaliokunnan kanssa, vaan että näissä toimissa on jotain tervettä maalaisjärkeä mukana konkreettisemmin. Mielenkiintoistahan on se, että toisaalta – puhutaan näistä kustannusmalleista ja sitten joissain tapauksissa, harvoissa tapauksissa on kuitenkin tämä anglosaksinen malli, että könttäsumman kautta annetaan tukea tietylle hankkeelle. Järjestelmän kannalta tämä on mielenkiintoista, koska toisaalta on hyvin monimutkainen järjestelmä ja toisaalta niin yksinkertainen, yhtä yksinkertainen kuin raamattu. Eli että tietyllä summalla tuetaan tiettyä toimia. Nämä järjestelmät eivät edes kohtaa. Niitä ei ole liitetty mitenkään toisiinsa. Tässä on nämä kaksi tilinpidon ääri vähän esimerkkiä. Ja siksi kysymys on ollut, että kun meillä on lukuja siitä, että PK-yritysten osalta osallistuminen Horisontti 2020 toimiin – sellaiset tapaukset, joissa on liikaa kysyntää. Liittyykö tämä siihen, miten hyväksytään tämä ohjelma tai miten ollaan pettyneitä, mutta ajatellaan, miten paljon työtä tekivät ne, jotka esittivät hakemuksia, mutta eivät saaneetkaan mitään, on valtavan suuri. Eli on uskomattoman kallista osallistua näihin ohjelmiin. Ainakin tehdä näitä hakemuksia, jos lopulta ei tukea saakaan. Eli onkohan tämä liian kallista, tämä on se kysymys, osallistua, jos hakemuksia on liikaa ja hakemisen kustannukset ovat liian suuret. Tämä on tietenkin ihan uskomaton määrä tällä hetkellä, yksi kolmannes siis siitä, mitä me jaamme syntyy kustannuksina niille, jotka haluavat osallistua näihin ohjelmiin. Tämä on ihan katastrofi pk-yrityksille. Ja kansantalouden osalta tilanne, jota emme voi hyväksyä. Haluaisin vielä huomauttaa, että se ei myöskään käy, että jos katsotaan näitä tilinpitojärjestelmiä, että samojen hankkeiden osalta, saman työn osalta – periaatteessa on kolme eri tilinpitojärjestelmää. Tämä on oikeudellisesti hyvin hankala tilanne. Eli kansallinen järjestelmä, toinen kuin kansainvälinen tilinpäätös. Samat hankkeet, joita toteutetaan Euroopassa, omaavat vielä sitten oman tilinpäätöksensä vielä. Eli ihan periaatteellinen kysymys tulisi nyt esittää. Onko oikeastaan järkeä siinä, että meillä on kaksi suurta tukia tässä valtiot ja Eurooppa. Ja Euroopassa periaatteessa sanotaan, että se, miten jäsenvaltiossa tätä asiaa hoidetaan, ei ole hyväksyttävää. Me haluamme oman tilinpäätösjärjestelmämme. Pääargumentti olisi se, että Suomessa ehkä hanketta tarkastellaan jotenkin myönteisemmin kuin kilpailijan hanketta Saksassa, mutta kansantalouden osalta tällainen epätasapaino, pitäisikö se ottaa huomioon vai pitäisikö ainakin pohtia sitä, että jos on kansalliset tilinpitojärjestelmät ja osittain puhutaan samoista hankkeista, samoista toimijoista, samoista henkilöistä jopa, niin onko todella järkeä siinä, että on kaksi erillistä järjestelmää? Onko epäluottamus niin suurta, että kannattaa luoda tällainen oma järjestelmänsä Euroopan tasolla järjestelmä, joka on valtavan suuri. Tämä on perusperiaatekysymys, josta pitäisi vielä keskustella. Muuten aina keskustellaan yksinkertaistamisesta ja niin edelleen, mutta jos ajatellaan sitä, että yksinkertaistamisasiakirjat, joita parlamentti ja komissio ovat esittäneet, ovat jälleen tuhansia sivuja paperia, en liiottele tässä ollenkaan, niin onko yksinkertaistaminen nyt monimutkaistamassa seuraavan askeleena taas seuraava ohjelma. Eli tätä koko aihetta pitäisi perinpohjaisesti pohtia, onko järjestelmä, että onko järkeä siinä, että meillä on eri järjestelmät kansallisella tasolla ja EUn tasolla. Herra Brenningmeijer, haluaisin sanoa tämän henkilökohtaisemmin puheenjohtaja Busekin kanssa puiteohjelmat 6 ja 7 ja niin edelleen. Horisontti 2020 on ollut esillä monien tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kanssa. Seuraavien osallistumissääntöjen alla olisi tärkeää pohtia näitä peruskysymyksiä. Hienoa, että ne on otettu esiin. Muuten puhutaan vain yksinkertaistamisesta, joka vaatii 700 sivun mittaisen selityksen siitä, miten tämä on yksinkertaistamista. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tuo oli vähän yllättävä puheenvuoron loppu, mutta varmasti lähellä totuutta. Seuraavaksi puheenvuoron saa Sean Kelly. Yeah, thanks very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon puhujalle siitä, että puhui näistä asioista niin selvästi. Ja puhuja sanoi, että jotkut tuensaajat eivät noudata sääntöjä, koska heillä ei ole asiantuntemusta, niin hän sanoi, että jotkut eivät noudata sääntöjä, koska eivät halua suoriutua näistä heidän velvollisuuksista. Haluaisin tietää, että kun sääntöjä jätetään noudattamatta, onko kyseessä rikoksen uusia vai onko tilanne se, että tässä ensimmäistä kertaa tapahtuu sääntöjen noudattamatta jättäminen. Ja mikäli tässä toistuvasti rikotaan sääntöjä, mitä toimenpiteitä kaavaillaan, jos mietitään, että varoja siirtyy Euroopan unionilta useille eri tahoille, jotka tarkoituksenmukaisesti jättävät sääntöjä noudattamatta toistuvasti, niin tämä on, tätä voi hyväksyä. Tämä on niin älytöntä kuin hyväksymätöntä. Ja toisaalta minä en koskaan ole kuullut, että maalaisjärkeä on käytetty tai sitä on toistettu niin usein otteeseen täällä parlamentissa – Kiitän siitä. Mutta Heller sanoi, että on olemassa kolme eri kirjanpitojärjestelmää. Tämä ei vaikuta kyllä maalaisjärjen mukaiselta. Joten voisitteko kuvailla meille joitain osaloita, joissa maalaisjärkeä voitaisiin käyttää, mutta sitä ei käytetä? Tämä kirjanpito oli yksi esimerkki. Mutta miksei tämä toteudu? ei sitä ole mitään iloa, että puhumme täällä lämpimiksemme. Ei tämä ole tapahtunut yhdessä yössä tämä muutos. Joten mieluusti kuulisimme näkemyksenne. Uh, thank you, colleague. Kiitos, hyvä kollega. Edustaja Kolicek. Ah, Madame Kudrychka. So. Ei vaan edustaja Kudrychka, anteeksi. It's not the same. <laughs> ei olekaan ihan sama. Edustajat eivät ole samoja tietenkin, tietenkään. No problem. Ei tämä aiheuta ongelmia. Puhun puolen kielellä. Myślę, że... Minä olen sitä mieltä, että Tarvitaan innovatiivisia tarkastuksia, se on kyllä tärkeää. Mutta vieläkin tärkeämpää on se, että Euroopan komissio ryhtyy innovatiivisiin toimiin. Nämä yksinkertaistamiset, jotka mainitsitte, niin ne todellakin tulisi saavuttaa. Mikäli sopimus on 700 sivua pitkä, tämä tukisopimus on 700 sivua pitkä, niin näyttää siltä, että tukia voi ainoastaan saada siinä tapauksessa, että asiantuntijayrityksiä käytetään näihin tarkoituksiin. Ja nämä asiantuntijayritykset kyllä tahkoavat kovasti voittoa tällä työllä. Tämä on suuri kustannus erää tutkimuslaitokselle, kun tämä valmistelee omaa hanketta. Vaarana on se, että toistuvasti nämä muodollisuudet ovat eräs suurimmista syistä, että tukea päätetään olla hakematta. Onko tarkistettu, kuinka monessa tapauksessa tukea ei myönnetty? johtuen näistä muodollisuuksista. Koska joskus näissä tilanteissa tällä tieteellisellä laadulla ei ole mitään tekemistä itse hakemuksen sääntöjen noudattamisen suhteen. Onko teillä tietoa tähän liittyen? Kuinka monta hakemusta hylättiin muodollisuuksiin vedoten? Kiitos oikein paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia näistä selvityksistä. Minulla on muutama kysymys. ne todetaan, että komissio aikoo käyttää käyttöön jolla kannustetaan synergioita horisontti 2020 Euroopan rakennerahastojen välillä. Kuitenkin ensimmäisessä horisontti 2020 valvontakertomuksessa on hyvin vähän tietoa näistä synergioista. Komissio aikoo yksityiskohtaisesti arvioida rahastojen koordinointia Horisontti 2020 välikertomuksessa, joka julkaistaan vuonna 2018. Uskotteko, että tästä saadaan, että tässä on riittävästi aikaa puuttua puutteisiin, joita havainnoidaan. Sitten seuraava kysymys, luku neljä. Kertomuksessa toteat, että siellä on 4,4 prosentin virhetaso joka koskee rahoitustoimia. Kuinka hyvin on saatu takaisin perittyä etukäteismaksua ja kuinka tätä voidaan verrata muihin rahoastoihin, Voitaisiinko ex ante valvonnalla helpottaa tätä ongelmaa? sovelletaanko tätä samaa järjestelmää myös 2020 järjestelmää, vaikka siinä on mukana yksinkertaistetut säännöt. Kertomuksessa mainitaan, että eri täytäntöpanoelimet eivät oikein pääse yhteiseen kantaan siitä, kuinka, kuinka tarkastussuosituksia olisi täytäntöön pantava, kun pyritään perimään takaisin aiheuttamia korvauksia, mikä ratkaisu tähän olisi, voitaisiinko perintää saada parannettua. Sitten vielä meidän kysymys Kertomuksessaan pidetään myönteisenä sitä, että komissiossa on, komission on perustettu tällainen innovoinnin ja tutkimuksen tukikeskus koskien myös eh, seitsemännen puiteohjelman ja horisontta 2020 eh, tutkimustukea Mainitsette, että Euroopan innovointi- ja teknologian instituutiot, joka saa yli 2 miljardia euroa horisontta 2022 budjetista, ei kuitenkaan ole mukana valvontapuitteissa. Onko tarkoituksena integroida instituutti valvontapuitteisiin? Miksi näin ei ole toistaiseksi tehty? Kiitoksia. Thank you very much, madam. Kiitos paljon teille, hyvä edustaja. Edustaja Eller. um, um, some added Minulla olisi vielä lisäkysymyksiä vähän rakenteellisia kysymyksiä kenties. Tapa, jolla tilintarkastustuomioistuin tilintarkastuksia ja kertomuksiaan on tehnyt menneisyydessä, on perustunut sääntöihin ja enemmän tai vähemmän siihen, miten on luvattu tietyt varat ja miten ne on käytetty. Mutta horisontti 2020 painotetaan paljon enemmän tuota tuloksellisuutta tilintarkastuksissa. Ja kysymys kuuluu, missä määrin tämä heijastuu jo siihen, miten komissio tilintarkastuksia hoitaa, koska käsittääkseni tilintarkastusmenetelmä heijastelee nyt menneisyyttä, kun taas tuloksellisuusasia, joka on nyt oikeusperustassa, ei heijastu vai heijastuuko siihen, miten valitaan tilintarkastajat tai hoidetaan tilintarkastus. Eli tavallaan avataan ovet eiten osalta, koska kaikki on tehty tämän kustannusmallin osalta, mutta enemmän ajattelen myös tuloksellisuutta. Eli kysymys kuuluu, mikä on teidän käsityksenne nyt, kun ajatellaan puolivälin arviota monivuotisten rahoituskehysten osalta ja horisontti 2020 osalta erityisesti tuossa mielessä. Pystymmekö rakenteellisesti tuottamaan ne luvut, joita tarvitaan, kun ajatellaan, mitä siellä säännöissä sanotaan. Ja toiseksi haluaisin kysyä hiukan siitä, että jos on järjestelmä, osallistumissäännöt, menneisyydessä eivät ainoastaan vaikuttaneet siihen, miten tilinpäätös ja tilintarkastus hoidettiin, vaan siinä oli myös tiettyjä ajatuksia, jotka liittyvät siihen, mikä on periaatteellisemmin tutkimuksen rahoitus. Eli täyden rahoituksen malli liittyy siihen, miten hyvin tietyllä alalla voidaan nähdä, että on infrastruktuurit ja niin edelleen ja hankekohtaisesti tuetaan, mutta jos ajatellaan sitten sitä, miten investoidaan uudelleen, sitä ei ollut ajateltu, eli täysien kustannusten kattaminen meni pidemmälle ja sitten tavallaan palattiin menneisyydessä yksinkertaisempaan kysy- yksinkertaisempiin kysymyksiin, käyttösummiin ja niin edelleen, mutta nyt periaatteellisempi kysymys. Ovatko tämän tyyppisen ohjelman säännöt tavallaan olemassa, jotta voidaan huolehtia siitä, ettei varoja käytetä väärin, vai onko siellä muitakin ajatuksia, jotka liittyvät tuloksellisuuteen ja muuhun? Eli tämä on varmasti periaatteellisempiin kysymyksiin, periaatteellisempi kysymys, jota pitäisi pohtia ennen uusia monivuotisia rahoituskehyksiä ja osallistumissääntöjä. Kiitos. Jos voisin itse lisätä yhden kysymyksen, osittain ainakin viittasitte jo tähän, mutta haluaisin palata tähän kysymykseen vähän täsmällisemmin. Se, miten tehokkaasti hankkeita me hallinnoidaan, koska tietyt niistä ovat komission käsissä. Horisontti 2020 tai 7. puiteohjelmassa ja osa hankkeista on jäsenvaltioiden käsissä. Ja vaikka aihe voi siis olla hyvin samantyyppinen. Näittekö eroja siinä, miten hallinnoidaan näitä hankkeita? Minkälaisia eroja voisitte tuoda esiin? Minkälaisia mahdollisuuksia tässä olisi huolehtia – tehokkuudesta jäsenvaltiossa ja komissiossa. Ja nyt kasvupääosaston yksikön varajohtaja Patrick Child saa puheenvuoron. Komission nimissä, olkaa hyvä. Um, President, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitos paljon. Patrick Child, tutkimus- ja innovaatiopääosaston pääjohtaja erittäin hyvä asia, että voin olla täällä puhumassa. On, haluan kiittää siitä, että tämä ajankohtainen keskustelumahdollisuus järjestettiin on tärkeää, että näin tärkeä elin on myös mukana keskustelemassa näistä tärkeistä teemoista. Well, we have a separate director general which is responsible. Meillä on kasvusta sitten oma pääjohtaja. Me olemme tutkimus- ja innovaatio pääosasta me olemme sitä mieltä, että me kannamme kortemme kekoon kyllä myös talouskasvun puolesta. Ensinnäkin minä haluaisin sanoa, että me olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Mayerin ja tilintarkastustuomioistuimen kollegojen kanssa ja haluan kiittää tämän mm, kertomuksen löydösten suunnasta ja sävystä, varsinkin mitä tulee tähän viidenteen lukuun näihin puiteohjelmiin. Ja siinä käsiteltiin mielestäni niin ansiokkaasti niitä ponnisteluja, joita me olemme tehneet, muun muassa Horisontti 2020, yksinkertaistamiseen, mitä tulee seitsemänteen puiteohjelman, varsinkin mitä tulee tähän tukikeskukseen. Tämä saattaa onnistuneesti hyvin yhteen virastot, pääosastot, jotka ovat mukana panemassa täytäntöön horisontti 2020 ohjelmaa. Tämä on tuonut enemmän johdonmukaisuutta ja me toivomme, että tämä on myös parantanut pääsyä järjestelmään. Meillä on myös käyttäjille uudet IT-järjestelmät, joten me kiitämme näistä löydöksistä. Kiitämme myös suosituksista ja odotamme innolla yhteistyötä tuomioistuimen ja parlamentin kanssa, jotta voimme viedä näitä suosituksia eteenpäin. Tämän päivän keskustelussa on korostettu mielestäni kaksi tärkeää asiaa. Ensimmäinen koski sitä, että meidän on mentävä pidemmälle vielä yksinkertaistamisen kanssa. Tiedän, että tämä on Moedasin esityslistalla varsin korkealla. Olen tullut hiljattain tähän pääosaston töihin ja nämä sääntöjen monimutkaisuus on pistänyt silmään tämä 700 tämä 700 asiakirja, jossa puhutaan näistä tukisopimuksista, niin siinä on itse asiassa kaikki nämä ohjeet, eli tämä itse sopimus on lyhyempi sitten edunsaajan, tuonsaajan kanssa me komission yksiköissä emme välttämättä nauti pitkien asiakirjojen laatimisesta, mutta ne ovat niin pitkiä nämä asiakirjat sen takia, että siinä vaiheessa kun kysymyksen nousee esiin joko tuen saajilta tai muilta sidosryhmiltä, niin me pyrimme antamaan selkeitä vastauksia siten, että ihmiset voivat löytää vastauksen meidän säännöistä. Mutta olen kyllä ensimmäinen, joka myöntää, että mikä olisi mahdollista tulevassa puiteohjelmassa Mm, löytää jotain yksinkertaisempaa, niin se on kyllä asia, jota tulee vakavasti pohtia. Ja eräs asia, jota me olemme käsitelleet tänään, niin tasapaino sen välillä, mitä on näissä tuotoksissa, prosessista ja tuloksista. Eli tämä panostuotos, tämä on tällainen lähestymistapa, jota Georgieva on vienyt eteenpäin muodosin tuella, mitä tulee tutkimusinnovointiin alaan. Eli budjetin tulee pyrkiä tuloksiin. Ja kysymys kuuluu, voimmeko me kaikki sidosryhmät yhdessä työskennellen, tilintarkastajat, ja kaikki, jotka ovat mukana meidän ohjelmissa, niin onko mahdollista löytää parempi tapa mitata meidän tuotosten laatua kuin se, että on aina vain seikkaperäisempiä ja monimutkaisempia valvontamenetelmiä liittyen panoksiin ja panoksiin. Joten eräs tärkeimmistä tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen opeista on se, että virhetasot, joita he ovat huomanneet, havainneet, liittyen näihin tukiin, siten että saadaan varoja tiettyyn asian läpiviemistä varten, niin silloin virhetaso on alhaisempi kuin silloin, kun mitataan näitä panoksia ja prosesseja. Mikäli voimme työskennellä eteenpäin tähän suuntaan, työskentely myös kontvaliokunnan kanssa, talousarvovalvontavaliokunnan kanssa, ja uskon, että me voimme päästä kyllä eteenpäin. Sitten voisi vastata muutaman muuhun kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Ensinnäkin nämä rinnakkaiset kirjanpitojärjestelmät. Me olemme sitä mieltä, että mitä enemmän me voimme mahdollistaa edun tuensaajia käyttämään näitä kansallisia järjestelmiä, niin sen parempi. Me olemme pyrkineet tähän, me olemme tutkineet, miten vaikkapa yliopistot, tuensaajat käyttävät omia järjestelmiään yhä enemmän. Me olemme vielä tekemässä lisämuutoksia täytäntöönpanosääntöihin, jotka vievät meitä enemmän tähän suuntaan, joten me olemme Ellerin kanssa kyllä aivan yhtä mieltä, että tämä on aivan erittäin tärkeä asia. Ja tämä periaate liittomaalaisjärkeen, niin siitä olemme myös yhtä mieltä Brenningmarin kanssa. Mitä tulee synergioihin rakennerahastojen ja Horisontti 2020 ohjelman välillä ja sitten nämä eri hallinnointitavat, puheenjohtaja nosti hyvin esiin tämän haasteen, joka tällä alalla pätee. Nimittäin se, että hallinnoidaan tukea Horisontti 2020 ohjelman puitteissa. Tämä tehdään komission yksikköjen kesken, keskitetty tavalla. Ja sitten mitä tulee rakennerahastojen täytäntöönpanoon, niin se liittyy taas näiden kuuluu alueellisten toimijoiden tehtäviin. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt sitä, että me toimimme varsin aktiivisesti tällä alalla. Muodas toimii komission jäsen Bylkin kanssa tämän asian suhteen ja he ovat edistyneet sen suhteen, että annetaan tällaisia ö, ikään kuin hyväksyntä sertifikaatteja mikäli jokin hanke täyttää 2020, horisontti 2020 ohjelman ehdot, niin no, valitettavasti me emme ole saaneet tätä kuitenkaan eteenpäin siten, että olisi kuitenkin hyvä, että on tietynlainen tällainen hyväksyntä, tietynlainen sertifikaatti, joka myönnetään sellaisille jotka, hankkeille, jotka ovat tukikelpoisia. Me arvioimme tätä edelleen. Me emme varojen vähäisesti, joten ole saaneet tätä kuitenkaan edistymään. Sitten tämä puolivälin arviointi, jota työstämme paraikaa Horisontti 2020 ohjelman suhteen, niin katsomme, voidaanko viedä tätä ehdotusta eteenpäin seuraavassa puitohjelmassa. Ja se, miten takaamme johdonmukaisuuden, että nämä lupaviranomaiset Äh, ilmi johdonmukaisesti takaisinperintöjen kanssa jo näiden toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotka toimisivat eri tilinpitojärjestelmien suhteen, niin tässä on kyllä ihan tapauskohtainen harkintakyky annettu sen sijaan, että olisi kokonaisvaltaisempi johdonmukaisuus. Tämä yhteinen tukikeskus ja yhteinen tarkastus – palvelu on auttanut meitä kulkemaan enemmän tähän suuntaan. Tämä on kuitenkin asia, jota meidän on vielä katsottava edelleen. Teknologiainstituuttiin ei kuulu CESin puitteisiin, sillä on oma tarkastusmenettely, mutta olen varma, että EAC-pääosaston kollegat eh, selvät kyllä tiivisti, miten teknologian instituutissa toimitaan. Kerin kysymys liittyen siihen, mitä teemme silloin, kun huomaamme toistuvaa ja tarkoituksenmukaista toistuvia väärinkäytöksiä. Meillä on nollatoleranssi toleranssi petosten suhteen. Ja Brönninkmaier totesikin, että, täällä, että he välittävät Olafille tiedot näistä väärinkäytöksistä, mikäli me pääosastolla huomaamme vastaavia väärinkäytöksiä, me siirrämme ne Olafille, me seuraamme Olafin suosituksia hyvin tiiviisti, ja mikäli petos havaitaan, niin se annetaan kansallisille oikeudellisille viranomaisille, jotta nämä voivat ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin tämän tyyppistä toiminta vastaan. Komissiolla on myös järjestelmä, kuten tiedätte, jossa mikäli ihmiset, jotka jättävät tarkoituksenmukaisesti noudattamatta sääntöjä, niin vastaisuudessa heidät suljetaan pois tulevista. Eli he eivät vastaisuudessa voi saada tukea, mikäli toistuvaa petoksellista toimintaa, petoksellista toimintaa, tätä rangaistaan järjestä, erittäin järjestelmällisesti siten, että tässä turvataan tämä unionin taloudellinen etu. Ja mitä tulee hakemusten laatimiseen, tämän, näihin monimutkaisiin mahdollisuuksiin, tämä on meillekin huolenaihe. Me olemme pyrkineet levittämään eteenpäin tällaisia kaksivaiheisia ilmoituksia siten, että hakijat ilmoittavat ensimmäisessä vaiheessa yksinkertaistetumman hakemuksen siten, että saamme kavennettua tätä hakijoiden kirjoa kapeammaksi siten, että vasta tässä toisessa vaiheessa tehdään tämä suurempi haku, suurempi hakemus. Tämä toki pitkittää tätä menettelyä, mutta me pohdimme tämän tyyppisiä ajatuksia tulevaa puiteohjelmaa varten. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Jos voisin nyt pyytää vierastamme vastaamaan näihin kysymyksiin, pitämään loppupuheenvuoron. For giving the floor. Kiitoksia puheenjohtaja Busek puheenvuorosta. Olen oikein kiitollinen Patrick Childin vastauksesta. Tilintarkastajana minun roolinani on pohtia, ovatko komission vastaukset oikeita. Ja voinpa myöntää, että Patrick Childin vastaukset minun nähdäkseni olivat äh, lähes oikeita, eikä, eikä minulla ole tarvetta niitä oikoa. Tämä vähän helpottaa minun tehtäväni siinä mielessä, että voin nyt käsitellä joitakin asioita, mitkä tulivat selkeästi esiin tässä hyvin kiinnostavassa keskustelussa, joita täällä käytiin, ja arvostan suuresti tätä näkemysten vaihtoa, koska sen kautta voidaan mahdollisesti parantaa tutkimuksen ja innovoinnin hallinnointia ja niiden rahastojen hallinnointia. Edustaja Eder, sitten, että tarvitaan yhteistyötä tilintarkastustoimistojen parlamentin välillä. Tämä on erittäin tärkeä asia mielestäni. Todella meidän on saadettava aikaan tiedonkierto niin, että, poli- että politiikan laadinnassa on riittävästi tietoa. Käsittelitte myös, sama kuin Patrick Childikin mainitsi tämän saman asian, nimittäin sen, että tarvittaisiin enemmän painotusta tuotoksiin. Kyllä siinä näyttää olevan parannusta jos otetaan näitä könttäsumma lähestymistapoja mukaan, voi olla, että todellisten kustannusten ja tämän tason välillä on eroa, mutta voi olla, että on myös transaktiokustannuksia. Transaktiokustannukset eivät välttämättä tule hyvin hyödyllisesti käytettyä edunsaajien taholta. En nyt haluaisi vähän väärin lausua sukunimeänne, mutta tämä arvoisa puolalainen jäsen puhui alhaisesta osallistumistasosta, josta myös Child puhui. Tämä voisi olla tärkeä asia, niin että tilintarkastustuomioistuin voisi tarkastella tätä kuvaa, kuinka vaikeaa on päästä mukaan. Ja voisimme tarkastella myös näitä kustannuksia, jotka liittyvät konsultointiyritysten valmisteluun, kun näitä ohjelmia komissiolle esitellään. Tähän meidän on, on todella pureuduttava. Patrick Child esitti huomioita myös siitä, kuinka käytetään kansallista tilintarkastusjärjestelmää. Tilintarkastustoimessa on keskusteltu yhdestä tarkastuksesta, yhdestä tietojärjestelmästä. Olen tarkastellut EITni niin, toimintaa ja olen tehnyt paljon vierailuja. Kiksin johtajan pyytänyt, että olisi yksi ainoa kattava, kaiken kattava ta- tarkastus, niin että olisi vain yksi tarkastus, ei kolmea tarkastusta, ei viittä tarkastusta. Tämä on todella ongelma. Eli ollaan kyllä avoimia ja tiuka, hyvin tiukalle tarkastuksella, mutta se on nyt vähän ylenkatsettu. Sitten edustaja Kelly, toisto ongelma. Patrick Child myös viittasi tähän. Voin viittaa voin lisätä tähän sen, että tilintarkastustuomioistuimessa koulutamme tarkastajia tunnistamaan yksityiskohtaisemmin ne ongelmat, jotka ovat Olafille tärkeitä. Raportoimme Olafille ja tietenkin myös kansallisille tarkastusinstituutioille niin, että he tietävät, mitä tapahtuu heidän maassaan näissä EU-asiassa. Sitten pyydettiin esimerkkejä maalaisjärjestä. Tämähän on hienoa. Aivan aluksi olen ollut tuomari hyvin pitkään. Sääntöjen noudattaminen on aivan ammatti. Voisin sanoa, että se on tuomareiden ammatti. Joskus tilintarkastajien pitää oppia, miten sääntöjä noudatetaan. Siihen liittyy maalaisjärkeä, koska jos sääntö, noudatetaan sääntöä, aloitetaan säännön tekstistä, mutta siihen ei ole vielä koko totuus, vaan sitten on katsottava, mikä on se tilanne, mikä on se konteksti, missä sääntö on luotu. Ja sitten kolmas kaiken tärkein kysymys on se, mikä on säännön tarkoitus. Jos otetaan teksti, konteksti ja tarkoitus huomioon, sitten voidaan täytäntöönpanna sääntö järkevällä tavalla. Esimerkiksi konsultointikustannukset, mikäli edunsaajalla on tällaisia kustannuksia ja kyseessä on ulkoinen konsultti, voihan olla, että ei ollut mitään vaihtoehtoja. Oli pakko ottaa käyttöön ulkoinen konsultti, koska ei ollut mitään talon sisäistä konsultti. Kuinka tällainen ongelma voidaan ratkaista? Sanotaan, että on osin rikottu sääntöjä, koska käytät ulkoista konsulttia mutta ainahan on tärkeää asettua niiden tahojen kenkiin, jotka tekevät todellisen työn ja ymmärtää näiden ongelmia ja sitten voidaan nähdä, kuka tekee oikein ja, kuka, ja kuka koittaa huijata. Minusta tämä on hyvin tärkeää. Jos otetaan käyttöön esimerkiksi varanhoitoasetuksen Esimerkiksi jos ajatellaan, että tarkastaja löytää jonkun virheen, hänen on pakko esittää toinen kysymys, nimittäin miksi? Se pitää saada paperille. Pitää kysyä, miksi virhe on tehty. Sitten voimme oppia jotakin, voimme parantaa järjestelmää. Jos vain etsitään virheitä, niin se ei siitä ole mitään hyötyä. Vaan pitää katsoa, mitä virheistä voidaan oppia. Tämä voisi olla oikein hyödyllistä, jos pystytte ottamaan sellaisen säännön mukaan, että varaan hoitoasetuksen mukaisesti jokaisella tarkastajalla ja myös tilintarkastustuomioistuimella on aina velvoite kysyä, miksi virhe on tehty, niin se olisi kyllä todella, todella hyödyllinen teko. Sitten tästä EIT-stä, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutiosta ja, ja valvontapuitteista, käsittääkseni tämä meni komission suuntaan pikemminkin. Sitten oli kysymys, mitä seurauksia tulee lopputulosten takaisin perinnästä. Tässä mainitsenkin asian, joka jakaa vähän komissiota ja, ja tuli tarkastustuomioistuinta, koska komissio pitää tarjota jäännös tasosta ja me taas teemme työtä vuosittaisten virheiden kanssa ja näin ollen nämä perinnät eivät näy Ähm, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta. On siis tärkeää katsoa näitä jäännösvirhetasoja, mitä komissio tuottaa. Nekin ovat kovin informatiivista tietoa. Lopuksi vielä edustaja Eile. Tämä toinen asianne. Horisontti 2020 ohjelman arvioinnista ja panoksista ja väliarvioista. Seitsemässä puiteohjelmassa näemme, että säännöt muuttuivat ohjelman aikana, eikä se ollut, ollut kovinkaan tuottavaa työtä. Olisi älykästä arvioida Horisontti 2020 ohjelmaa ja pohtia seurauksia. Ehdottaisinkin, että kun horisontti, horisontti, kun horisontti 2020 ää, väliarvoinen lopputuloksena ei pitäisi olla, että lisää sääntöjä. Sitten tämän laajojen infrastruktuurien kustannusmalli kysymys, tämäkin on tärkeä asia. Me tiedämme, että komissio tekee työtä standardien parissa niin, että tunnustettaisiin merkittävin infrastruktuurin merkitys ja, ja varmistettaisiin niiden rahoitus niin, ettei näitä kustannusilmoituksia näin tehtäisi. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon kaikista huomioistanne ja ennen kaikkea tästä kertomuksesta. Se on suureksi avuksi täytäntöönpano kertomus 2000, horisontti 2020 on luvassa, miten se toimii siis. Joten tämä oli hieno mahdollisuus meille nyt saada kuunnella teitä ja vetää vähän johtopäätöksiä teidän kertomuksestanne. Kiitos oikein paljon. Thank you. Kiitos, että olitte täällä. Kiitos. Dear colleagues, ladies. Hyvät kollegat, Hyvät naiset ja herrat, haluaisin kutsua tänne saliin nyt komission jäsen Morisen Ai, minuutti vielä. Olemme melkein valmiita siis, ihan hetkinen vain. dear Commissioner. Now. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Uh, well, uh, dear friends. Hyvät ystävät, meillä on nyt pöydällämme toinen aihe, esityslistan kohta 14 keskustelu Primasta. Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaan komission jäsenen kanssa. Välimeren alueen kanssa tehtävästä työstä. Tämä on osa jäsenneltyä vuoropuhelua. Haluaisin sanoa, komission jäsen Mados edustaa Euroopan komissiota, mutta jollain tapaa myös Portugalia. Portugali ei ole Välimeren maa, vai onko? No ei ole. No, näin vähän ajattelinkin. Halusin esittää tämän hyvin tärkeän kysymyksen, koska Itämeren neuvostossa meillä on mukana Islanti. En oikein tiedä, onko Islanti siellä Itämeren lähettyvillä, mutta yksi jäsenistä se on kuitenkin. Ja Norja itse asiassa ei myöskään omaa Itämeren rannikkoa, mutta lähellä se on Islanti. On vähän kauempana, mutta ajattelin, että Portugali voisi myöskin edustaa täällä Välimeren maita. En halua mitenkään Portugalia sulkea ulkopuolelle, mutta aihe on joka tapauksessa tärkeä, hyvät kollegat, artiklan 185 mukaan. Me ajamme tätä aloitetta, jonka kautta Euroopan unioni ja Välimeren maat investoivat yhteisiin tutkimus- ja invest- innovointiohjelmiin. Prima on ensimmäinen uusi yksityisen ja julkisen rahoituksen, siis P2P julkisen yksityisen yhteistyöhanke viimeisen kymmenen vuoden aikaa ensimmäinen, johon voi osallistua monet kolmannet maat, joten lähdemme tässä ihan uuden tyyppisiin hankkeisiin. Joten meitä kiinnostaa tämä aihe kovasti ja tämä varmasti edistää EUn ulkosuhteita. Ei ainoastaan ajatellen meidän EUn jäsenvaltamme, jotka ovat Välimeren maita, mutta Pohjois-Afrikan valtioissa. Joten onnittelut tästä aloitteesta, arvoisa komission jäsen. Me haluaisimme tietää, miten näette koko tämän ehdotuksen. Miten suhtaudutte siihen? Euroopan komissiossa teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon jäsenet siitä, että olette täällä. Olen erittäin tyytyväinen, että saan esitellä tämän tutkimuksen ja innovoinnin tärkeän strategisen aloitteen priman. Tätä on odotettu erittäin tiivisti ja sillä muistan, kun olin tässä salissa, taisin olla tuolla alhaalla minun kuulemistilaisuudessani, ja ja mm, joka on täällä, Blanco Lopez ja Borelli kysyivät minulta kysymyksen koskien prima-aloitteen merkittävyyttä. Joulukuussa 2014 muutama päivä sen jälkeen, kun minut nimettiin komissaariksi, järjestin, olin keskustelussa, täysistunut keskustelussa, ja minä sanon, että minä haluan edetä priman suhteen, mutta haluan, että me vahvistamme mahdollisimman tehokkaasti Euroopan ja Välimeren alueen yhteistyötä siten, että arvioimme, mikä on paras tapa edetä. Ja nyt komissaarien kollegio nimenomaan hyväksyi tämän tyyppisen lähestymistavan 18. lokakuuta. Ensinnäkin strateginen kumppanuus Etelä-Välimeren maiden kanssa, joka on erityisen tärkeä panos. Ja tämän eräs tärkeä asia, johon on löydettävä ratkaisu, tämä koskee elintarvike- ja vesihuoltoon. On tärkeää identifioida, mitkä ovat haasteet tulevaisuutta silmällä pitäen. Sitten mitä osallistuvien maiden pitää tehdä ja siten, että tässä on 185 artiklan mukaan tällainen julkinen julkinen kumppanuus kyseessä. Ja miksi tämä Prima on nimenomaan tärkeä hanke? Tässä puututaan suurimpiin haasteisiin, joita olemme nykyaikana kohtamassa. Jos ajatellaan vettä, niin sitten Välimeren alueella 180 ihmistä kärsii vesistressistä. Tämä on johtunut eh, ilmaston muutoksista, väestön muutoksista muun muassa veten liittyen elintarvike, maataloustuotanto on riippuvainen vedestä ja kestävä elintarvikejärjestelmä on erityisen tärkeä koko Välimeren alueelle. Tämä koskee työllisyyttä, maaseudun elinkelpoisuutta ja niin edelleen. Veden ja ohella tähän liittyy myös muuttoliike. Se, että ei ole kunnollista vedenhallintajärjestelmää ja sen seuraukset elintarvikeiden tuotannolle luo sosiaalista stressiä. Ja tämä aiheuttaa sen, että tämä peruste ihmiselle muuttaa tutkimuksella ja innovoinnilla on erittäin korkea potentiaali puuttua näihin ongelmiin, mutta me tarvitsemme hyvin koordinoidun lähestymistavan, enemmän investointeja, jotta me voimme panna täytäntöön nämä innovaatiot, nämä aloitteet. Mitä hyötyjä tällä ohjelmalla on? Täällä on useita seurauksia koska useat jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tähän. Prima tulee varmistamaan sen, että tutkimuksen avulla löydetään ratkaisuja ongelmiin saattamalla yhteen sidosryhmiä ja antamalla viipuarvoa kansallisille budjeteille. Priman rooli on integroida tutkimus- ja innovointiongelmat toimintoihin. Tämä on tärkeä osa Prima. Tämän avulla me voimme tehokkaasti panna täytäntöön innovatiivisia ratkaisuja jotta vesihuolto- ja elintarvikejärjestelmät saadaan toimimaan paremmin. Prima tarjoaa myös erittäin hyvänä mahdollisuuden PK-yrityksille. Lisäksi odotetaan, että julkiset investoinnit tuovat vipunaan yksityistä rahoitusta. Tällä aloitteella tulee olemaan positiivinen vaikutus meidän ympäristöön. Tämä tulee höllentämään ympäristön painetta, vettä saadaan lisää ja tämä vähentää ilmastonmuutoksen arviointia. Tässä tullaan tekemään alueellisia sopeutuksia muutoksiin ja tässä tullaan tukemaan elintarvikealaa ottamalla käyttöön innovatiivisia ratkaisuja maaperän hallintaan ja vesijärjestelmiin liittyen. Tämä tulee parantamaan elinkelpoisuutta ja tämä tuo mukanaan poliittista vakautta ja vähentää myös muuttoliikkeen aiheuttamia ongelmia. Mitkä ovat Freeman erityispiirteet ja puhun nyt näistä asioista, jotka ovat olennaisia meidän keskustelulle. Tässä on 13 osallistujaa tällä hetkellä, mutta mm, tässä on siirtymässä 14 osallistujan. Kuulin juuri ennen tänne tullut, että Jordania on liittymässä mukaan, mutta tämä on aivan tuore tieto viiden minuutin takaa mutta seitsemän EU-jäsentä ovat Kypros, Ranska, Kreikka, Italia, Luxemburg, Malta, Portugalia ja Espanja. Israel ja Tunisia, jotka ovat toimineet horisonttiin 2020-luvun puitteissa. Egypti, Libanonin Marokko eivät ole toimineet horisontti 2020 puitteissa, mutta nämä tulevat myös mukaan, kuten myös Jordania. Tsekin tasavalta jotain päätti, että se ei liity tähän ohjelman mm, resursseista johtuen. He haluaisivat kuitenkin liittyä mukaan myöhemmässä vaiheessa. Ja tämä aloite aloitetaan 2018 ja sen on määrä toimia 10 vuoden ajan. Talousarviosta tähän on sidottu 200 miljoonaa euroa Tähän on luvattu myös ylimääräistä rahoitusta 131 miljoonaa ja EU on ollut luvannut sitä tähän myös 200 miljoonaa euroa. Komission jäsen Hogan on ollut erittäin aktiivisesti tukenut tätä hanketta ja hän tuli kantamaan kortensa kekoon EU-rahoituksen suhteen. EU-osuus rahoitetaan Horisontti 2020-ohjelmasta. Tässä tullaan kiinnittämään huomiota varsinkin pilottihankkeisiin. Kansalliset panokset tulevat rahoittamaan hanketta siten, että tässä ollaan valmistumaan hankkeiden tarvimalla tasolla ja siirtymään eteenpäin. Tässä tullaan toimimaan strategisen agendan puitteissa siten, että tässä on useita tarjouskilpailuita, jotka ovat rajat ylittävästi. Lisäksi tässä tulee olemaan rahoituselin niin kutsuttu Prima IS tässä tullaan tekemään myös jälkikäteen jar- äh, tarkastuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä tullaan suojelemaan Euroopan unionin taloudellista etua ja toimimaan sillä saralla asianmukaisesti. Tästä asiayhteydestä vielä. Primam on osa meidän avoimuuden pilaria kohti maailmaa. Tämä on osoitus politiikasta ja siitä, kuinka EU-politiikka tutkimuksen innovaation suhteen voi vaikuttaa ihmisten jokapäiväisen elämään. Prima on linjassa kansainvälisen ja eurooppalaisen politiikan kanssa, varsinkin mitä tulee globaaliin strategiaan koskien ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa EU-ssa siten, että luodaan kestäviä ratkaisuja ruoantuotantoon, energiaan ja veden käyttöön kehityksessä, diplomatiassa ja tiedeyhteistyössä. Ja tätä silmällä pitäen muutamia viikkoja sitten 13. lokakuuta komissio julkaisi strategian edistymiskertomuksen. Ja tässä todettiin, että avautuminen maailmalle on erityisen tärkeä, jotta Eurooppa voi toimia erinomaisesti tutkimuksen innovaation alalla ja luoda uusia mahdollisuuksia. Lisäksi puhuttiin siitä, että on tärkeää puuttua kansainvälisiä yhteisöjä koskevia haasteita siten, että Yhdessä pyritään löytämään ratkaisuja vaikkapa ilmastonmuutokseen ja terveyttä koskeviin asioihin. On tärkeää, että on innovaatioita, jotka mahdollistavat sen, että tutkijat toimivat, lähtevät samalta viivalta. On tärkeää, että tieteentekijät ja tiede pystyy liikkumaan vapaasti. Se, miten tämä strategia liittyy EUn Kansainvälisen globaaliin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, niin arktisalueella on pyritty löytämään yhteisiä ratkaisuja, tehokasta hallintoa ja sopuisa yhteistyötä. Minä toivon, että tulevina kuukausina että tulette tekemään kaikki ne, jotta me voidaan taata nopea täytäntöönpano koskien prima aloitetta valtaan puheenjohtajakaudella. kaudella näiden neuvottelun aikana minä tulen kiinnittämään huomiota niin parlamentin kuin neuvoston huoliin. Tämä tulee olemaan tärkeässä roolissa tässä kumppanuudessa, jotta tästä tulee hyvä hanke, joka alkaa vuonna 2018 sitten, että me voimme panna täytäntöön nämä merkittävät haasteet, joita meillä on Välimeren alueen kanssa. Kiitos. No. Kiitos oikein paljon teille, arvoisa komission jäsen. Oikein selkeä esitys. Rahasta mahdollisuuksista jäsenvaltioiden osallistua toimintaan. Ja käsittääkseni liikkeelle lähdetään täysin vuoden kuluttua suurin piirtein. Mahtavaa. Nyt käymme puhelistan läpi. Ensin poliittisten ryhmien nimissä. Edustaja Eiler, EPP-ryhmä. Kiitos oikein paljon. Sain Carlos komission jäsen. Hienoa, että pääsemme keskustelemaan parlamentin valvontaelin. Ja haluaisi nähdä itsensä tässä roolissa usein, mutta myös toimielin, jonka tulisi tukea aloitteita. Ja tässä on aloite nyt, jota parlamentti todella tukee. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme soveltamisalan laajentamiseksi, koska – se olisi hyväksi monista syistä. Tämä sopii erittäin hyvin tavoitteisimme. Taloudellisesti välimerimaita on tuettava poliittisesti, koska välimerta ei voida jättää siirtolaisten hautausmaaksi. Ja jos ajatellaan tuorempia kehityskulkuja Yhdysvalloissa, niin vasta ehkä tulee vielä tärkeämpi poliittinen tekijä, jos ajatellaan Välimeren aluetta, Pohjois-Afrikkaa, Israelia, Syyriaa. Kaksi kysymystä vain. Ensinnäkin mainitsitte yhtenä ikään kuin pilarina elintarvikkeet, ruoan Ja nythän tuo EITn Foodkick, osaamis- ja innovaatioyhteisö, joka liittyy juuri ruokaan. Ja näin saadaan lisävauhtia tähän aloitteeseen. Se on eteistä tuotu sitä varten, että kiinnostusta on ollut niin paljon, hyvin paljon kiinnostusta eu välimerimaista tällaista aloitetta kohtaan. Siksi parlamentti ehdotti sitä perusasetuksessa ja Välimeren maiden kollegamme ajoivat sitä voimakkaasti. Ja sitten IT-alan osaamisyhteisö, älykkäät kaupungit ja niin edelleen. Eikö tämä olisi hyvä mahdollisuus myös osoittaa – että EIT ja nämä osaamis- ja innovaatioyhteisöt voitaisiin saada laajemmin ohjelmiin mukaan horisontti 2020. Eli voisitteko tätä hiukan pohtia? Ja toinen kysymys tai enemmän ehdotus, jos ajatellaan laajemmin turvallisuutta. Voisiko tässä olla mahdollisuus katsoa vähän myös turvallisuushaasteita horisontti 2020. Ajatellen esimerkiksi siviiliulottuvuutta, Välimeren aluetta, joka on alue, jolla on myös turvallisuushuolensa. Voisikohan olla niin, että voitaisiin ottaa ottaa turvallisuustutkimushankkeita mukaan myös tähän aloitteeseen. Kiitos. Kiitos, edustaja Toija, SED-ryhmä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komission jäsentä tästä muistiosta ja muististakin, jota soitettu tänään. Tämä merkitsee, että kiinnitätte paljon huomiota parlamenttiin ja kuuntelette sitä, mitä tällä sanomme ehdotamme. Puheenjohtaja Busekin sanojen mukaan aivan teidän esityksenne oli hyvin selkeä. Aivan lyhyesti. Meille on hyvin tärkeää, paitsi niille maille, joita tämä suoraan koskee, niin muitakin, koska olemme huomanneet, että välimeren kehitys tekee hyvää koko Euroopalle. Ja tutkimuksetkin osoittavat, että meidän on vahvistettava Euroopan läsnäoloa täällä maailman osalla. Tästä on hyöty meille kaikille. Myös Saksakin näyttäisi olevan muka, mukana tässä ja se olisi oikein mukavaa. Minusta vaikuttaa siltä, että on aivan selvää, että tutkimuksesta on paljon hyötyä inhimillisellä kehityksen ja kasvun alalla. Meidän olisi huomioitava kaikki odotukset, joita etelämaissa on. Meillä on toki täsmällinen lainsäädäntöohjelma, mutta meidän on todella otettava huomioon, mitä ihmiset odottavat näissä maissa, niin että, että todella paikallisella tasolla se voidaan ottaa omakseen. Tarvitaan vahvaa dialogia. Olen oikein tyytyväinen tästä innovaatiokeskustelusta, avoimesta innovaatiosta ja niin edelleen, koska olen sitä mieltä, että nämä tärkeät tekijät, jotka mainitsit, vesi, elintarvikkeet, energia, nämä ovat aivan perustavaa laatua olevia mahdollistavia tekijöitä, jotka ovat välttämättömiä kehitykselle. Meillä aina teknologinen innovointi ja pienten ja keskisuurten yritysten kehitys mielessä. Hyvin pienetkin yritykset on tärkeitä ja on lähdettävä todella tutkimuksesta, kun kehitetään paikallista todellista teollisuutta. Myös tämä KIK-kysymys on hyvin tärkeä, niin että voidaan synergiaa kehittää. Puhuitte täällä asioista, jotka kaiken kaikkiaan voivat edistää asiaa. Olisi hyvä myös muistaa tätä Afrikka-suunnitelmaa, jota, jota DEVE- ja budjettivaliokunnassa kehitetään – Nämä ovat toki eri asioita, mutta niilläkin toimilla pyritään lisäämään kapasiteettia eri aloille. Voidaan ehkä löytää synergioita. Kuten sanoit, on tärkeää käyttää resursseja hyvin. Tässähän on kyseessä meidän resurssemme ja välimeremaiden resurssit. Olisi hyvä osoittaa, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä myös varojen hyvän hallinnoiden alalla. Toivon, että EUn budjetti on tässä anteliaisia, että voimme myöntää riittävät varat näihin kunnianhimoisiin hankkeisiin. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, hyvä kollega. Edustaja Virenkä, alle. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja Puun Hollantia. Arvoisa komission jäsen Mudas. Me olimme viime viikolla käynnissä maassanne Portugalissa. Me tapasimme yliopistojen edustajia Risantti 2020 työn osalta ja täytäntöpano kertomuksen, joka on luvassa. Minulla olisi kysymys. Horisontti 2020 rahastot 80 miljardia euroa ja merkittävä määrä yliopistojen laitoksia on mukana tässä, mutta jokainen yliopistotutkimuslaitos, jokainen tutkija haluaa lisää varoja. Nyt on uusi hanke, Prima, tällä hetkellä siinä on varoja ja tämä tulevaisuudessa omaa tietyt varat, mutta yliopistot ja tutkijat haluavat aina lisää rahaa. Miten sopeutatte tätä? Miten ratkaisette tämän kysymyksen tulevaisuudessa? Kiitos. Uh, thank you. Thank you. Kiitos teille. Hyvä jäsen kysymyksestä. Edustaja Kolicek. Koe. Time is Mr. Kolicek. Kolicek tällä kertaa. Not mistake. <laughs> Děkuji za slovo. Pokud samozřejmě má některý z kolegů... Kiitos. Tot tahan toki, jos on kollega, joka haluaa puhua ennen minua, niin sehän passaa. Tässä minun iässä ei enää oikein pidä kiirettä. Minulla on joitain kommentteja. Välimeren etelänpuoleinen alue, suurin ongelma tekijä siellä on vesi. Meidän on rakennettava patoja ja kaivoja. Tsekit ovat Libyaan rakentaneet merkittävän järjestelmän, joka on sitten tuhottu. Marokko on myös rakentanut patoja ja ymmärrykseni mukaan sieltä löytyy kosolti kokemusta tältä saralta. Kysymykseni kuuluu, kuinka voimme auttaa tämän hankkeen avulla? Ihmisten tulee juoda ja heidän tulee kyetä myös kastelemaan maitaan Maragossa on tietty infrastruktuurisuunnitelma. Kuinka me voimme tukea muita maita tämän infrastruktuurin suhteen? Mitä tulee Algeria, mitä tulee Libyaan? No, Libyassa tilanne on vaikea. Me edes tiedä, kuka on keskushallinnossa. Kaikilla Välimeren alueen mailla on samat ongelmat, emmekö voisi auttaa heitä samalla tavalla. Kasteluvedet, metsien istuttaminen siten, että käytetään tietynlaisia puita. Meillä oli aiemmin hanke, silloin siinä istutettiin metsiä, että Sahara ei leviäisi pohjoiseen. En ole kuullut vastaavista hankkeista, mutta minä olen kyllä kuullut, että Egyptissä suunniteltiin, että istutetaan tietyillä aloilla palmuja. Aiommeko me tehdä jotain vastaavaa, joka liittyy tähän. Tämä on tärkeää myös Jordanialle ja muille maille. Me tsekit olemme varsin kokeneita tällä osa-alueella. Neljäs asia. Kasvillisuutta on suojeltava. Ja Tunisiassa tiettiin läpi koe, jossa tiettyjä maa-aloja suojeltiin vuohilta. Vuohet eivät päässeet näille maa-alueille. Ja ihme kyllä, kasvillisuus alkoi kasvamaan uudestaan. Aiommeko me tehdä jotain vastaavaa? Me voisimme suojella karjalta ja vuohilta maita. Tämä tarkoittaisi kenties sitä, että kasvillisuus pääsisi kasvamaan uudestaan. Kysymys koskien Syyriaa. Syyria oli melko aktiivinen siinä, että se tuotti ruokaa. Ja haluaisin kysyä, kuinka me aiomme käyttää meidän menneitä kokemuksia Syyrian kanssa, joka kykeni kastelemaan laajoja maa-aloja. Ja kun tilanne vakiintuu Syyriassa, kuinka me aiomme auttaa heitä jatkamaan näiden hankkeiden parissa. Joten tässä näitä joitain kokemuksia joiden suhteen Prima voisi olla avuksi meidän kumppaneille tai ainakin maiden hallinnoille siten, että solmitaan yhteistyösopimuksia. Kiitos. Ähm. Kiitos oikein paljon. Edustaja Kolitschek. Edustaja Kolitschka. Tällä kertaa. Mm. Mówiono już pani... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Vierailimme Portugalissa ja Andalusiassa. Siellä oli monien tieteellisten instituuttien edustajia, joita tapasimme. He puhuivat tästä hienosta konsortiosta, yhteenliittymästä. Täällä on tutkimusta, elintarviketutkimusta, veden tutkimusta, tällaista osaamista oli mukana. Tämä oli hyvin kiinnostava yhteenliittymä, joka käsitteli aloja, joissa tieteellinen tieto ei ole kaikkein korkeammalla tasolla, mutta näillä alueilla vähän pelätään, että ei ole riittävästi teollisuutta, jonka kautta saataisiin lisäpotkua tutkimukselle ja innovoinnille. Usein sanotaan, että kaikkein tärkeintä on antaa mahdollisuus startup-yrityksille päästä käyntiin, niin että pk-yritykset saisivat mahdollisuuksia tehdä tutkimusta tämän yhteenliittymän yhteydessä voitaisiin saada paljonkin aikaa, mutta se on aika vaikeaa. Toinen kysymys. Meillähän on nyt tavoitteita. Jotkut niistä ovat komission ö, taholta myös horisonttiohjelmaan asetettu. Tämä horisontti 2020-ohjelma on kyseessä ja on 11 maata, jossa tutkimusrahastot menevät aina samoihin, mai, samoihin maihin, vaikka ne voitaisiin suunnata muihinkin vähemmän kiinnostaviin maihin, tietenkin huomioiden korkean, tasoiset, tason tieteelliset kriteerit. Puhuitte täällä hyvin optimistiseen sävyyn Puhuitte eri tason tiedemiehistä. Joskus olisi tarve tehdä työyhteistyötä tiete- tieteellisesti vahvempien osapuolten kanssa. Tiimin rahoituksessa on tähän suunnattua rahoitusta, mutta on muistakin instituutioita, joiden kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä. Meillä on myös yrityshautomia, tieteellisiä yrityshautomia ei olisikin mahdollista tätä kautta nostaa tieteellisen tutkimuksen tasoa, koska näissä vähemmän kehittyneissä paikoissa, kuten Andalusiassa ja Portugalissa, teollisuus ei ole riittävän kehittynyttä niin, että tieteelliset äh, tutkimukset saataisiin muunnettua käytäntöön. Timingia voitaisiin käyttää perustutkimukseen enemmän kuin tuohon täytäntöönpanopuoleen miały charakter wdrożeniowy i jak rozwiązać on, kysymys kuuluu, onko niin, että primaan kaikkia ohjelmia täytäntöön, vaikka me kaikki täytäntöpano ohjelmia? Ja mitä tehdään sitten sen suhteen, että, että teollisuudella ei ole täytäntöpano valmiuksia? Ehkä meidän olisi keskityttävään perustutkimukseen. Ruiz. Kiitos edustaja kavesan Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi kiittää komission jäsentä hänen mm, ponnisteluistaan. Mitä nopeammin tämä syntyy, sen parempi. Tämä on ollut vaikeaa työtä ja meidän on tunnustettava, että komission jäsen on ollut todella vahvasti mukana ja se on ollut avainasemassa niin, että voimme tästä tänään keskustella. On aivan välttämätöntä juuri näin toimiakin. Kuten suurin osa kollegoista oli sitä mieltä, että tämä on hieno mahdollisuus. Ei ainoastaan maatalouden ja veden kannalta, nämä ovat perustarpeita aivan itsestään selvästi, mutta myös siksi, että kyseessä on keskeinen mekanismi sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen kannalta. Tämä on myös todellinen eurooppalainen diplomatian väline, Etelä-Euroopan ja Pohjois-Afrikan välillä. Sillä olisi annettava todella merkitystä ja olisi tehtävä riittävästi työtä, jotta tämä hanke onnistuu ja sillä saavutetaan halutut tavoitteet. Kaksi huolta minulla kuitenkin on, tai oikeastaan kaksi ehdotusta, jotka heti tiedonannosta tulevat esiin maantieteellistä aluetta ei ole valittu sattumanvaraisesti, vaan siihen liittyy maahanmuutto-ongelma, taloudellisen kehityksen ongelma. Tämä maantieteellinen alue on juuri hyvin tärkeä onkin mahdollistettava koko alueen osallistuminen. Olenkin huolissani siitä, että, että valintakelpoiset hankkeet ovat niitä, joihin liittyy merkittävin teknologinen kehitys niin, että innovointi olisi lähellä markkinoita. Meidän olisi otettava huomioon, minkälaista kapasiteettia näissä maissa on missä määrin ne pystyvät osallistumaan innovointitutkimushankkeisiin, niin että, että tähän suuntaan mentäisiin ja voitaisiin taata osallistuminen. Sitten vielä viimeksi olisi tarpeen toimia niin, että nämä maat, jotka eivät ole tältä maantieteelliseltä alueelta, vaan muualta, että, että niissäkin ne, sitten, niistä tulisi budjettiosallistumista. Nämä maat tekevät merkittäviä panoksia. Tämähän todella vaikeassa asemassa olevien maiden suurin ongelma olikin budjettiin osallistuminen ja siksi on tärkeää, että, alueet, että maat, jotka tulevat tämän alueen ulkopuolelta, panostaisivat tähän rahoituspuoleen. Kiitos. Seuraava puhuja. Thank you, Chair, and thanks. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Hienoa, että olette täällä valiokunnassa jälleen tänään. Muistan keskustelut, joita valiokunnassa käytiin muutama kuukausi sitten. Te osoititte sitoumusta tämän aloitteen suhteen. Todella myönteistä, että olette täällä. Pidän hyvänä teidän alustustanne ja komission ehdotusta kaiken kaikkiaan. Maltalaisena ymmärrän todellakin tämän asian merkityksen. Pidän primaa aloitetta kautta sellaisena, joka voi saada yhteen Välimeren alueen maita. Alueella on paljon ongelmia tällä hetkellä, mutta nyt saadaan nämä eri maat yhteistyöhön ja puututaan hyvin tärkeisiin kysymyksiin, joita Välimeren naapureillamme on haasteena edessään tällä hetkellä. Oli mielenkiintoista kuulla myös niistä kysymyksistä, joihin Prima keskittyy erityisesti antaisin tukeni teidän puheenvuorollenne. Todella meidän pitäisi olla kunnianhimoisia. Kannustaisin kollegoitakin ajamaan kunnianhimoista aikataulua. Malta puheenjohtajan valtiona aikoo myös neuvotella tehokkaasti ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja mielelläni kuulin myös Patricia Toijan puheenvuoron. Hän oli hyvin sitoutunut ja tunnen hänet hyvin päättäväisenä kollegana, joka saa asioita aikaan. Varmasti näin prima-asia myös edistyy. Haluaisin kuitenkin vähän lisäselvitystä komissiolta erityisesti liittyen kahden pilarin rahoitusmalliin. Viittaan tässä artiklaan 6. Ehdotuksessa tällä hetkellä pohdin sitä, voitteko taata – sen, että vapaa ei synny. Siis horisontti 2020 assisoituneet maat. Tämä liittyy pilariin yksi, jos jotain rahoitusta siirrytään pilariin kaksi. Voiko tämä hälventää vähän näitä huolia? Ja toinen kysymys liittyy siihen, että nykyehdotus pitää EUn rahoitus osuutta sellaisena, että keskitytään siihen, että saadaan korkeampaa teknologista tietoa, joka on lähellä pääsyä markkinoille jo. Ja sitten vähemmän valmista teknologiaa rahoitetaan jäsenvaltioiden puolelta. Miten sitten EU voi kattaa kaiken, siis ne teknologiset asiat, jotka on saatu lähelle markkinoita ja ne, jotka ovat enemmän alkuvaiheessa. Mikä on teidän kantanne? Kiitos. Kiitos paljon teille. Edustaja Verinki. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi vielä yksi kysymys komission jäsenelle. Edellisen puheen aikana vielä viitattiin siihen, että puhutaan kasvusta ja työpaikoista aikaisemmin nyt innovaatioista ja nyt nähdään, että 200 miljoonaa menee primaan ja 200 saadaan sitten lai, mailta itseltään. Kysymykseni kuuluu prima-rahastot, varat. Tämä on kai innovaatio- ja tutkimusrahasto, eikö niin? Eikä tästä tule uutta rakennerahastoa, eikö niin? Siis rakennetöitä, kun tässä tuetaan vain innovaatiota ja tutkimusta? Tämä on kysymykseni. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä vielä? Voitte kysyä vaikka toisenkin kerran. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Thank you very much for all that. Kiitos näistä kommenteista ja ehdotuksista. Ja kiitos paljon siitä, että olette työskennelleet tämän asian hyväksi. Tämä on tärkeä asia. Minä koitan vastata kysymyskohtaisesti näihin huomioihin. Kiitos Ellerille kahdesta kysymyksestä ja kaikista näistä huomioista, joita teitte liittyen muuttoliikkeeseen ja Euroopan rooliin tulevaisuudessa. Minä olen sitä mieltä, että meidän tulisi rooliin, rooliltamme olla avoimia ja meidän tulisi toimia lippulaivana. Sitten tämä food kick. Minä välitän tämän eteenpäin. Raportti vuoro Navracisille siten, että tämä uusin ruokaosaamisen innovaatioyhteisö ja tämä Välimeren alueen yhteistyö, niin olisi hyvä, että tässä katsotaan yhteistyömahdollisuuksia. Mm, minä olen sitä mieltä, että parlamentissa tullaan työstämään tätä asia eteenpäin ja olen kyllä mielelläni tukena tässä työssä, kun kehitetään tätä ajatusta eteenpäin. Kiitos oikein paljon hyvistä ajatuksista. Tojalle sanoisin, että kiitos oikein paljon tästä yhteistyöstä, tästä kommentista. Ja no, minähän en unohda. On erittäin hieno asia, että olitte täällä puhumassa aiheesta, joka on teille tärkeä. te korostitte sitä, että on katsottava tätä Afrikan ESIR-rahastoa ja ESIR 2.0 ja ne ovat äh, tärkeitä välineitä, kun ajatellaan äh, tulevaisuuden elintarvike- ja ruokaratkaisuja. Ja ne, ne voidaan sitoa kyllä varmastikin osaksi primaa. Ne ovat tärkeitä asioita ja tämä uusi rahasto, tämä, tämä uusi Juncker suunnitelma ESIR niin Euroopassa kuin sen ulkopuolella voivat varmasti olla erinomaisia välineitä tätä asiaa silmällä pitäen. Puhuitte myös siitä, että me voimme tehdä merkittäviä edistysaskelia ruoan ja veden suhteen ja nyt elämä sitä aikaa, että digitaalinen maailma tulee mukaan elintarvikkeen, ruoka- ja vesisektorille. Ja Prima voi varmastikin toimia siltana. Mm, Teidän muut kollegat puhuivat Euroopan roolista. Mielestäni on tärkeää, että Eurooppa voi toimia yhteytenä ruoka- ja vesi kysymyksessä siltana nimenomaan siten, että nämä yhdistyvät digitaalimaailmaan. Sitten kysymys äh, Viime Kiltä te puhuitte, että vierailitte maassa, jonka minä tunnen parhaiten, ja te esititte kaksi kysymystä, jotka liittyvät toisiinsa. Ensimmäinen talousarviosta ja tulevaisuudesta esitettiin kysymys. Nämä ovat vaikeita kysymyksiä ja valintoja, ja nykyhetket ovat erittäin vaikeita Euroopan kannalta. Eräs vastaus on kuitenkin helppo tiede, innovaatiot, investoinnit ja niiden erinomainen hoitaminen. Sitten tämä 400 miljoonaa. Minä olen sitä mieltä, että on hyvä asia Euroopan kannalta on tärkeää, että näistä asioista päätetään nopeasti. Parlamentissa käydään keskusteluja, jotka ovat tärkeitä ja toivottavasti saan teiltä tuen tätä asiaa varten. Tässä ehdotuksessa meidän ajatus on se, että pyritään erinomaisuuteen ja toisaalta katsotaan sitä, että kuinka voidaan saada ne maat, jotka eivät ole vielä erinomaisella tasolla, kuinka ne voidaan saada kipuamaan asteikossa ylöspäin erinomaiselle tasolle. Ja sitten tämä kysymys teidän puheenvuoronne lopussa, jonka esititte, tuleeko tästä, tulee ikään kuin rakennerahasto. Ymmärrän kyllä teidän taustajatuksen ja vastaukseni on ei. Me emme nyt puhu tällaisesta ratkaisusta. Tässä on kyse siitä, että mikäli me pyrimme erinomaisuuteen, niin kuinka voimme auttaa niitä, jotka eivät ole vielä erinomaisella tasolla, kuinka voimme auttaa näitä kipuamaan tikkaita kohti erinomaisuutta. Ja tämä on mielestäni tämä suurin haaste, joka meillä on. Mikäli me emme onnistu kurmaan tätä, umpi, tätä eroa umpeen, niin meille syntyy kuilu. Ja jos ajatellaan eroja Euroopassa ja tuottavuuden välillä, niin on eroavaisuuksia tuottavuuden välillä siten, että yritykset ovat erittäin tuottavia, mutta tätä tuottavuutta ei se jää tähän yhtiöön eikä sitä levitetä muualle. Ja sama koskee tätä sektoria. Nyt näyttää siltä, että tämä tuottavuus on vietävä myös ihmisten tasolle muille aloille, ruokaa, sektori, vesisektori ja niin edelleen. Ja tämä tulee aina olemaan osa Horisontti 2020 hanketta me tulemme aina pyrkimään erinomaisuuteen. Niin on, minä halusin olla selvä tämän asian suhteen teidän kysymyksessä. Minä koin, että te nimenomaan tätä mietitte. Aiotaanko tässä nyt katsoa muita mahdollisuuksia? Ei, vaan me pyrimme aina erinomaisuuteen siten, että me autamme myös muita pyrkimyksissään kohti tätä tavoitetta. Hanicek eh, esitti kysymyksen, jos nyt ensin nimen oikein. Teillä oli tärkeitä kysymyksiä ja jotkut niistä ovat sellaisia, että vastaan niihin myöhemmin. Ne voivat olla hyödyksi siinä vaiheessa, kun tässä käydään keskusteluja niistä maista, jotka myös ovat tärkeitä ja joita myös on autettava. Primassa mielestäni huomioitava on se, että katsotaan näitä kumppanuusmaita ja me voimme auttaa näitä kipomaan näitä askelia ylöspäin. Ja minä pidän tästä esimerkistä, jonka nostitte esiin Marokon. Siellä on hyvää insinöörityötaitoa, mutta kuinka tämä taito saadaan muutettua innovaatioksi silloin, kun me olemme yhä digitaalisempia, joten on katsottava innovaatioita, tiedettä, keksintöjä, ja ne on yhdistettävä muihin aloihin, joita me hallitsemme Euroopassa hyvin. Me tulemme Primassa pyrkimään siihen, että meillä on vertaissuhteita näiden maiden kanssa, koska heillä on myös erittäin heillä on myös merkittäviä osaamisalueita, ja he voivat todellakin viedä läpi yhteistyötä nämä ovat niin suuria haasteita, että me emme voi näitä ratkaista yksin. On tärkeää, että nämä ratkaistaan yhdessä. Voin antaa teille seikkaperäisemmän vastauksen tiimini avustuksella näihin konkreettisiin kysymyksiin koskien Syyriaa ja koskien näitä muita aiheita ja näitä muita kysymyksiä, joita nostit esiin. Uskon, että Prima kuitenkin ottaa näitä kaikkia maita, sillä mikäli löytää parempia ratkaisuja, niin kaikki maat hyötyvät näistä ratkaisuista. Nämä ovat hyödyksi kaikille alueen maille. Ja Kudrichan piti puheenvuoron, hän on myös vierailut Portugalissa. Kiitos tästä viittauksesta. Sitten tämä yhteistyö ja Sitten yhteistyö ja yhdessä tekeminen, niin uskon, että meillä tulee olemaan hyvää, hyviä uutisia liittyen yhteistyöhön lähiaikoina. En voi puhua nyt tästä enempää, mutta, mutta kuulette varmasti lähiaikoina lisää. se, että missä, mihin meidän tulee investoida. Meidän tulee investoida siihen, että autamme muita maita nostamaan tasoaan kohti erinomaista. Tämä ei ole mikään asia, mitä me teemme sen takia, että haluamme antaa palveluksia, vaan me tarvitsemme sitä, sillä mikäli muut maat eivät ole erinomaisella tasolla, mekään emme kykene siihen. Joten mm, minä pidän erittäin paljon erästä tarinasta, joka minulle kerrottiin jokin aika sitten – italialainen astronautti Luca Parmitano. Hän minulle tieteestä, mitä tiede on. Hän puhui näistä kahdenvälisistä ja muista yhteishankkeista. Hän sanoi, että tiede on kuin pyramidi, mikäli haluaa pyrkiä kohti huippua, joka on tämä erinomainen taso, niin matemaattisesti on ainoastaan yksi mahdollisuus, yksi keino, eli on vie rakennettava perusteista ja sitä kautta pääsee ylöspäin. Ja mielestäni tämä on sellainen asia, joka meillä on lähellä sydäntä ja varmasti voimme auttaa saralla. Puuttuu suurta teollisuutta tässä asiassa. Uh, it's the same for our, uh... Kyllähän tämä pätee muissakin maissa, kun ei ole riittävästi huippuosaamista. Kuinka tämän on mun ratkaista? The, the only way uh, that we, uh, we can help and... Aina tapa, joka meillä on auttaa, ja tämä parlamentti oli mukana tässä työssä, kun Horisontti 2020 ohjelma suunniteltiin, niin tärkeää on, että ihmisiä saatetaan yhteen tässä yhteistyö ja kahdenvälisissä hankkeissa. Silloin kun ihmiset saadaan työskentelemään yhdessä siten, että he voivat osallistua erilaisiin hankkeisiin, oli kyse sitten teollisuudesta tai yliopistoyhteistyöstä, niin silloin ihmiset voivat parantaa osaamistaan. Tässä on tietty ylpeys. Mikäli kuuluu ryhmään, mikäli, kuuluu, mikäli pystyy osallistumaan eh, korkeatasoisen yliopiston kanssa yhteistyöhön sellaisessa maassa, jos vasta pyritään erinomaisuuteen, niin se kyllä antaa tietoa ylpeyttä ja auttaa eteenpäin. Ja myös PK-yrityksissä meidän PK-välineet ovat, PK-yritysvälineet ovat osoittaneet, että myös nämä hankkeet ovat auttaneet PK-yrityksiä eteenpäin. Uskon, että meidän PK-yritysväline on auttanut yrityksiä kulkemaan kohti erinomaisuutta. Sitten nämä takeet. Me annoimme ERC tukia yli 7000 erittäin suuri määrä yrityksiä. Ja monet työnsäjät sanoivat, että kiitos tuen pystyn jäämään Kroatiaan pyörittämään omaa laboratoriota. Eli tässä pystyttiin jäämään Kroatiaan ja viemään asia eteenpäin Kroatiassa. Ja tämä eräs henkilö on siis pystynyt perustamaan oman laboratorion Kroatian, kiitos meidän tukien. Kavathon Roith, kiitos paljon. Minä puhun englannin kielellä TRL-asia nousi esiin. Ja minä haluaisin sanoa teille, että me olemme erittäin joustavia tämän asian suhteen. Tämä riippuu myös työstäni täällä parlamentissa. Tämä on ehdotus, joka mielestäni on riittävän joustava, jotta se mahdollistaa äh, monenlaiset näkökulmat. Täällä kysyttiin myös toinen kysymys, joka on merkittävä, ja tämä liittyy asian, jonka Dali nosti esiin tähän vapaamatkustajan asian KB Sanrovit nosti tämän myös esiin koskien vapaamatkustajia. EU-jäsenet ja assosiaatiomaat osallistuvat Horisontti 2020 ohjelmaan, joten näiden tulisi olla tukikelpoisia, jotta voidaan saada varoja näiltä keskitetysti ohjatuista hankkeista. Tämä mahdollistaa sen, että parhaat mahdolliset resurssit ovat Euroopan käytössä Prima-aloitteessa kaikki yhteiset hankkeet vaativat pohjois-etelää yhteyden. Tämä tarkoittaa sen, että nämä hankkeet tuovat tuloksia myös paikallisella tasolla, vaikka mukana on myös osallistujamaista, jotka eivät ole osa aloitetta. Tässä tullaan valvomaan tätä tutkimus- ja innovaatioagendan avulla. Ja ne maat, jotka eivät ole osana primaa, heillä ei tule olemaan tähän itse hankkeen valintaan liittyvän prosessiin mitään panosta. Tämä on tärkeä asia, jonka halusin nyt selventää teille tähän liittyen. Dali kysyi myös tästä TRL-asiasta. Ja liittyen tähän teknisen valmiustasoon, niin me kyllä kiinnitämme huomiota näihin teidän kommentteihin. Vastasin jo rakenne rahastokysymykseen. Siinä Tämä minun vastauksen, kiitos. Commissioner, thank you. Komission jäsen, kiitos oikein paljon. Kuten näemme, hieno ajatus, jota jäsenet tukevat. Eivät varmaankaan ainoastaan ne jäsenet, jotka ovat nyt paikallaan kokouksessa, vaan kaikki muut varmasti myös, koska tämä on todella hyvä ajatus ajatellen integraatioprosessia myös. Ja sitä, että on läheisyys, läheiset suhteen naapuruusalueisiin. Se on välttämättömyys, jos haluamme parantaa koko EUnkin tilannetta. Kiitos oikein paljon jälleen kerran tästä aloitteesta. Tavataan ensi kerralla varmaankin tänä vuonna vielä vai ensi vuonna. No, hyvää joulua sitten ja onnesta uutta vuotta. Niin, jouludrinkit, koska ne ovatkaan komission jäsen on silloin läsnä. Joten perun tuon. joulun toivotuksen. Kiitos kollegat. Palamme tänne. Kolmelta, silloin meillä on aiheena Euroopan avaruusstrategia. Kolmelta siis kiitos.